varapuheenjohtajan sijaan. Täällä on läsnä komission jäseni Tibor Navracsis Olkaa hyvä. Thank you, President. Honorable members. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Tämä talo on hyväksynyt erinäisiä päätösosumia, jotka koskevat tilannetta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti tilannetta itäisillä raja-alueilla, mukaan luettuna Kius olemme kaikki tietoisia järkyttävästä väkivallasta, josta on raportoitu sitten viime syksyn, ennen kaikkea Pohjoiskivussa. Jotkin paikalliset alueet ovat joutuneet tämän väkivallan pahasti kohtaamiksi. Benitorialissa yksistään on arvioitu, että kansallistus mukaan uhreja olevan yli 520 sitten eh, syyskuun 2014. 10 000 ihmistä ovat tämän lisäksi joutuneet siirtymään kodeistaan. Luonnollisesti EUn välitön prioriteetti on humanitaarisen avun paikalle saaminen. Ja jälleen kerran me vetoamme äh, siihen, että lakataan sieppaamasta humanitaarisen työn tekijöitä. Minä muistan tietysti, että kun palvellaan sellaisia tarpeita, joita on väestö, joka on joutunut kohtaan väkivaltaa, eko noudattaa niitä periaatteita, jotka on lukuun periaatteessa 1257 kautta 1996, eli niitä perheitä, jotka ovat puolueettom- koskevat puolueettomuutta ja syrjimättömyyttä. Äskettäinen väkivalta on, tehnyt mahdoll- on lähtenyt liikkeelle siitä, että ei ole olemassa valtion jatkuvaa kontrollia. Instituutiot ja palvelut, joiden pitäisi käsitellä väkivallan ehkäisemisellä ja poistamisella ja oikeudelliset toimet va- vastuullisen vastaan puuttuvat. Valitettavasti valtiorakentamisen toimi Kongon tasavallassa hidastuu myös siksi, että on epävarmuutta siitä, milloin vaalit järjestetään, jotka on tarkoitus järjestää tämän vuoden aikana perustuslain mukaan. Toinen aspekti, joka myöskin on yhä edelleen olennainen, on aseistettujen joukkojen sekä villieläimiä että kiven kaivostuotteita koskeva eh, hyväksikäyttö ja on havaittu, että on voimakasta vastarintaa alueella ja on kiinnitetty huomiota myöskin siihen, että on eh, eh, kullan toimittamista toimitusketjuun ja kansallisen markkinoille näiden joukkojen taholta. Lohtua syntyy siitä, että aseistetut joukot ovat saaneet yhä vähemmän tilaisuuksia hyötyä laittomasta osallistumisesta – tungstamin ja näiden muiden aineiden eh, louhimiseen johtuen siitä, että on valvontaa. EU jatkaa edelleen vahvistettuja toimiaan eh, luonnonvarojen suojelemiseksi eh, suurten järvien vakauttamisrahaston puitteissa. Tärkeintä on puuttua väkivallan perussyihin ja vakauden perussyihin ja tämä kuitenkin merkitsee sitä, että ne, jotka ovat toimineet laittomasti pitää saattaa oikeuden eteen. Tämä koskee myöskin väkivaltaa ja vihapuhetta. Kysymys on yksilöistä, ei kokonaisista yhteisöistä tai etnisistä ryhmistä, joiden täytyy kantaa vastuu näistä toimista. Kuten on todettu useaan otteeseen jo tässä talossa, asestettujen joukkojen toiminta itäisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa on uhka kansalaisille. Se vie pohjaa heidän inhimillisiltä ja oikeudellisilta oikeuksiltaan – ja se tekee vaikeaksi suunnitella tai ajatella tulevaisuutta. Asetunnien joukkojen saattaminen pois toiminnasta tarvitaan tehokasta operatiivista yhteistyötä Kongon armeijan ja Manuskan välillä, ja tätä tarvitaan pikaisesti. Sopimus periaatteellisella tasolla saavutettiin jo helmikuussa, mutta se täytyy panna käytäntöön oikeudellinen näkökanta on myös hyvin tärkeää. Kun tuon sekä sotilaallista että siviilioikeuslaitoksen uudistaa Kongon perusdemokraattisessa tasavallassa ne, jotka tukevat tällaisia sotilaisia joukkoja tai käynnistävät niitä, niin pitäisi taas syytteeseen. Mitä tulee julmuuksia, joita on tot, kun siviiliväestö itäisessä Kongon tasavallassa täytyy pystyä tutkimaan näitä rikoksia ja asettamaan niistä tarvittavasta nostamaista syytä tarvittaessa. Vastuu on valtiolla siinä valtiossa, jossa rikos tapahtuu, tai siinä valtiossa, jonka kansalaisia rikoksen tekijät ovat. EU on valmis antamaan tukea edelleen Kongon demokraattisessa tasavallan sen takamiseksi, että luodaan vakautuneita rakenteita ja saadaan aikaan asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat tämän. Herra puhemies, haluan nyt kääntyä tähän laajempaan, suurempaan kysymykseen, joka koskee hallintaa vaalit, jotka ovat tulossa vain muutaman kuukauden kuluttua, ja Kongon, kansansavalta, Kongon demokratian tasavalta on avainhetke ja elämässään turvallisuus neuvoston päätösosma 277 eh, on avainkysymys. Tässä se hyväksyttiin yksimielisesti maaliskuussa ja se korostaa sitä, että Kongon tasavallan viranomaiset ensisijaisesti ovat vastuussa vaalien järjestämänsä kunnioittain asianmukaisia perustuslain määräyksiä. Luonnollisestikin EU on todennut päätöksen, joka perustuslakituomioistuin teki Kongon nimessä tavallaan tämän vuoden toukokuussa, ja EU myös täysin kunnioittaa Kongon demokratian tasavallan itsemääräämisoikeutta. Samanaikaisesti, eikä pelkästään kotonuusopimuksen puitteissa, vaan myös Afrikan unionin demokratian peruskirjan ja vaalien ja hallinnon peruskirjan mukaisesti korostamaan sitä, että demokraattisen hallitus saa oikeutukset säännöllisistä vaaleista, jotka järjestetään perustuslain mukaisesti määräaikojen puitteista, saadaan yksimielisyys vaaleista. Poliittinen vuoropuhelu on kiireellisesti tarvetta, mutta ajasta on nyt pulaa ja vuoropuheluun täytyisi keskittyä, se mitä kaikki edustavat poliittiset tahot pitää vetää mukaan. Tällainen vuoropuhelu voi tuottaa päätuloksenaan selkeän tiekartan, joka perustuu kalenteriin ja rahoitussuunnitelmaan. Mitä täytyy tehdä, jotta saadaan vaalit aikaan, on myöskin se, että kunnioitetaan perustuslakia. Tässä yhteydessä EU yhdessä YK kanssa, Afrikan unionin kanssa ja OAFn kanssa on toistanut 6. kesäkuuta, miten tärkeää on, on että pyritään panemaan toimeen äh, tätä tehokasta vuoropuheluissa mukana EUn edustajasi. Ja nyt haluaisin sanoa, että vaalien menestyksekkyys ei riipu pelkästään teknisistä seikoista, vaan myös siitä, että saavutetaan oikea ilmapiiri siinä, mitä tulee oikeuksien vapauksien kunnioittamiseen, ilmaisunvapaus, rahoinomainen kokoontuminen, kokoontumisen oikeus ovat minkä tahansa yhteiskunnan kulmakiviä ja ennen kaikkea se, että suojellaan avointa poliittista ilmapiiriä on olennaista, jotta saadaan aikaan poliittista vuoropuhelua, jonka mainitsin aiemmin. Kiitos. Grazie, Kiitos komission jäsen ja sitten poliittisten ryhmien puolesta puhuvat ensimmäinen Maria Gabriel kansanpuolueen puolesta. Merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Olisi hienoa aloittaa, tai on hienoa, olisi hienoa aloittaa puhumalla demokratiasta, kun puhumme Kongon demokraattisesta tasavallasta, mutta tässä olisi puhuta oikeastaan vain hauraudesta ja vastuusta. On ensiksi puhuttava Kongon itäosien joukkomurhista ja asetettava ne yleisempään kontekstiin. Kolme elementtiä. Ensinnäkin on valaistavaa sitä, miten joukkomurhat ovat tapahtuneet ja tekijät on saatava oikeuden eteen. Pitää jatkaa yhteistyötä Äh, FARDC ja Monuskon välillä ja Monuskon mandaattia on laajennettava. Me emme saa hävitä tätä taistelua rankaisemattomuutta vastaan. Meidän on saatava tuloksia aikaiseksi. Meidän pitää olla tiukkana myös oikeusjärjestelmän uudistuksen suhteen. Entä sitten vaalit? meidän pitää olla varovaisia, jotta turvallisuustilanneen huononemista ei käytettäisi tekosyynä vaaliprosessin kyseenalaistamiseksi, joka on käytävä läpi. Vallan kyseenalaistaminen, joka tuli, tämä valta alkoi vuonna 2011 tässä kontekstissa, on käytävä vuoropuhelua opposition ja hallituksen välillä, eikä pidä myöskään unohtaa kansalaisyhteiskunnan roolia, sillä tällä on suoria vaikutuksia kansalaisilla. Me haluaisimme selkeitä julistuksia vaaleista, e, eikä tässä pidä unohtaa nuoria. EUlla on tärkeä roolinsa tässä ja haluaisin viitata ennen kaikkea välittäjä herra Kotson rooliin. Kansa, kansainvälinen yhteisö on tälle välittäjätoimelle jo ilmaissut tukensa. Meidän pitäisi olla julkisuudessa vieläkin aktiivisempia. Jokainen sana on painava. Myös Addis Abeban ja Afrikan suurten järvien sopimuksen puitteissa tehtävä yhteistyö. Tämä antaa meille mahdollisuuden välttää sen, että tämä humanitaarinen kriisi leviäisi koko Kongoon. Progressi- SD-ryhmän nimissä puheenjohtaja Johnny Pittella. Puhemies, hyvä komission jäsen, kollega, täytyy tunnustaa, että joudun usein toistamaan sotilasasiantuntijoiden määritelmää. Nimittäin kivun pohjoisosissa on olemassa konflikti, mutta kyseessä on vähän intensiivisestä konfliktista, joka viimeisen 20 vuoden aikana on johtanut kuuteen miljoonaan kuolonuhriin, puolentoista miljoonaan pakolaiseen. Jos tehdään kylmä laskelma, puhutaan vuosittain 300 000 kuolleesta, 800 kuolonuhrista päivittäin, ja sitten puhutaan, että se on vähän intensiivinen konflikti asiantuntijoiden mukaan. Se sijaan, että sanottaisiin näin, niin pitäisi sanoa vähän huomion kohteena olevaa konflikti, eli kovin vähäistä huomiota kansainvälinen yhteisö on osoittanut tällaisen draamalle, joka mittakaavaltaan on kammottava. Siksi palaamme tähän aiheeseen. Ja varsinkin edus, korkeadustaja Federica Mogherini, joka tietää, miten vakavasta kyseistä asiasta on kyse. Meidän täytyy nyt yhdessä pystyä estämään väkivallan leviäminen, jotta voitaisiin suojella miliseiltä paikallista väestöä, koska siellä on kyse kaikkein rikkaimmista alueista maailmassa, kun ajatellaan mineraalilähteitä. Me olemme esittäneet hyvin konkreettisia aiheita. Ensinnäkin, että haluamme sinne tutkintakomission, joka olisi riippumaton ja kansainvälinen, joka toisi päivän valon syyt ja vastuulliset joukkomurhasta. Toiseksi me haluamme että kansainvälinen rikostuomioistuin olisi myös mukana, jotta tiedetään, mitä Venissä on tapahtunut. Ja kolmanneksi me haluamme arviointikertomuksen YKlta niistä tuloksista, joita Monusko on saanut aikaan. Ja, ja, ja mikä, että YK on joukot noudattavat tarkalleen tehtävää toimeksiantoa, eli pitäisi siviilejä suojella. Ja neljänneksi me edellytämme, että Afrikan unioni tekee oman osansa että se enemmän ja vahvemmin pyrkisi ratkaisemaan konflikti minun ryhmäni itsenäisesti, siis SD-ryhmä, lähettää kivun alueella Elena Valentianan, joka on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja, jotta voitaisiin kuulla siellä kansalaisyhteiskunnan edustajia Kongossa ja kaikkia niitä toimijoita, jotka siellä paikan päällä ovat, kerätä tietoja, sen jälkeen, kun hän on palannut, voidaan kertoa niistä kaikille kollegoille myös eri yhteyksissä Euroopassa. Ja, ja kuten puhemies jo totesi, niin myös se voidaan to, toimittaa myös Federica Mogherinille. Kansainvälisen yhteisön on nyt herättävä. Me emme voi jättää konkolaisia oman kohtalonsa varaan väkivallan kierteeseen, joka on kestänyt jo 20 vuotta. Nome. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Demesmakker. Kongo is de grootste menselijke tragedie. Kongo on suurin inhimillinen strategia, tragedia maan päällä. Tämän totesi edes britti toimittaja, ja joka tuntee hyvin alueen ja, ja puhuu Kongossa myös Afrikan murtuneena sydäminä. Mä luin muutama vuosi sitten haastattelu, jossa puhuttiin siitä, että Kongo saa vähän huomiota. Ja, ja viesti on edelleenkin ajankohtainen. Kongon maksasavan itäosa on taistelukenttä. Siellä surmataan ihmisiä machete-aseveitsillä. Naisia raiskataan, lapsia surmataan ja maan presidentti ei huolehdi asiasta lainkaan. Hän on kiinnostunut vain oman valtansa varmistamisesta Kolme kuukautta sitten me puhuimme ihmisoikeustilanteesta ja valittelimme sitä, mutta se ei ole tapahtunut mitään edistystä päinvastoin. Me olemme nähneet, että on ollut oikeuskeskustelu oppositiojohtaja tunkia vastaan ja paikan päällä tämä poliittinen kriisi on pahentunut. Meillä on velvollisuus käyttää kaikkia välineitä, jotta uusi verinen kansalaissota voidaan välttää. Emme saa unohtaa sitä, että tällä sodalla on ja kriisillä on myös alueellinen ulottuvuus. Kysymys on raaka-aineista, mineraaleista. Suurin kirous Kongolle on omaan äh, rikkaus. Nimittäin tässä EU täytyy huol- katsoa, että kauppa, jota käydään mineraaleilla, on yksi syy näihin konflikteihin, sillä ne, jotka tuovat raaka-aineita Eurooppaan, niin ne täytyy myöskin osoittaa, että se ei saa olla mikään saalisvista sodasta. Meidän täytyy Tämä Monuskun ja Pongon armeijan osalta niiden täytyy myöskin taistella erilaisia milisejä vastaan. Alden nimissä edustaja Görens. Kiitos puhemies. Tämä päätöslauselma yrittää saada loppumaan tämän draaman, joka on meneillään Itä-Kongossa. Viisi ryhmää yhdessä pystyvät, pyytävät diplomatiaa ja sitä, että lopetettaisiin tämä barbaria, jonka uhriksi ennen kaikkea siviilit, ennen kaikkea naiset ja lapset ovat joutuneet. Eilen kansainvälinen tuomioistuin on Vemban tapauksessa antanut tuomionsa, ja tämä osoittaa, että voimme kerätä tarpeeksi todistajia, jotta voimme tällaisten joukkomurhien todelliset vastuullet saada oikeuden eteen. erityisesti Pohjoiskivussa ollaan nähty valtavia raakuuksia ja nyt Monuskon pitäisi katsoa, miten se pystyy tekemään enemmän. Ja lisäksi pitäisi käyttää, kiinnittää huomiota niihin yrityksiin, jotka, äh, jotka Kongosta saavat raaka-aineita ja mineraaleita. Näin voitaisiin myös yritetään lopettaa järjestäytynyt rikollisuus ennen kaikkea kivun provinssissa. Me, meidän pitäisi tässä muistaa afrikkalaiset ystävämme, kun etsimme ratkaisua tälle draamalle. Kueryhmän nimissä edustaja Senra Rodriguez. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Jälleen kerran täällä parlamentissa me joudumme käsittelemään asiaa tuomitaksemme KDTn tilanteen. Jälleen kerran tuomitsemme nimenomaan pohjoisosan joukkosurmat. Minä haluan antaa tukeni ratkaisut, jotka ovat poliittisia rauhanomaisia. Sotilaalliset ratkaisut johtavat kuolonuhreihin, tuskaan väestön parissa. Me haluamme osoittaa myös, että olemme huolestuneita siitä, että että Yhdysvalloilla on myös oman roolinsa ollut epävakauden luomisessa eri maissa myös KDT. Me haluamme, että nyt puretaan Afrikon ja vedetään pois. Euroopan unionin pitäisi käynnistää myös riippumaton tutkintatyö, jotta tiedä mikä on eurooppalaisten monikansallisten yritysten rooli ollut, kun siellä on ympäristö- ja sosiaalioikeuksia rikottu tai mitä yhteyksiä on asetettujen ryhmien rahoitukseen, kun on maaperä hyödynnetty Kongossa. YK ohjelman johtaja totesi 2015, että suuri osa vuosituloista, kun on hyödynnetty luonnonvaroja maassa, menevät nimenomaan siihen, että rahoitetaan aseistettuja ryhmiä maan sisällä. Me olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy saada taket siitä, ettei puututa KDTn itsemääräämisoikeuteen. Hyvä komission jäsen, meidän täytyy kunnioittaa poliittista itsemääräämisoikeutta. Se merkitsee sitä, että väestö voi nauttia omista luonnonvaroistaan. Siksi tämä edellyttää, että me voimme valvoa monikansallisten yritysten toimintaa miettimällä uudelleen niitä sopimuksia, joita on tehty metsä- ja hyödyntämiseksi. Meidän täytyy yhtä lailla kunnioittaa myös elintarvikkeet itsemääräämisoikeutta ja velan anteeksianto, ne ovat välttämättömiä toimia, joita voitaisiin huomioida kaikki perustarpeet, jotka ovat kiireellisimmät väestön parissa. Kiitos. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Sebastian. Bon dia. Gracias, señor. Kiitos, puhemies. Olemme tässä salissa kokoonnumme usein tuomitsemaan vakavan tilanteen Kongossa ennen kaikkea nyt ne joukkomurhat ovat tapahtunut itäisellä alueella ja komission edustajan osalta on sanonut, että emme juuri muuta tee kuin hyväksymme tällaisia ratkaisuja, koska ne eivät vaikuta mitenkään sen hirvittävään tilanteeseen, jossa eräs suuri osa Kongon väestöstä. Me onnittelemme itseämme tästä yhteistä pääselmäisyydestä, jonka olemme allekirjoittaneet edustaa yksimielisyyttä niin, mutta kuitenkin on tärkeää, että oli kohti tuntuvan pieni kaikkoa, kun puhutaan siitä kriittisestä roolista, joka on Monuskolla, YK on vakauttavalla eh, joukoilla eh, Kongon demokratiassa, siitä syntään siitä, että se on passiivinen, että se ei ota sitä roolia, joka sillä pitäisi olla silloin, kun on kysymys siviiliväestön puolustamisesta ja kaikkea, kun on kysymys näistä joukomuodista. Tämä selvitys olemme pyytäneet, tätä toivottavasti tulee toteutumaan ja ja silloin katsotaan se, täyttääkö se tehtävänsä ja jos ei, niin kuka ovat vastuussa. Mutta on, tässä on kuitenkin tärkeitä avainkysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan tähän tilanteeseen, mitä se, että naiset ovat ensisijaisia uhreja, että väkivaltaa, joka kohdistuu naisen lapsen käyttään aseena ja ollaan värväämässä lapsia, jotka eivät voi e- elää tässä hirvittävässä tilanteessa – ja samaten myöskin tämä laiton kauppa mineraaleilla. Tässä me komissiolla on keskeinen rooli, koska eurooppalaisilla yrityksillä on paljon vastuuta tässä asiassa. On tärkeää, että mentäisiin pitemmälle, kun vain hyväksyttäisiin julkilausumia ja ryhtäisiin aktiivisiin toimiin, seuraamuksiin, tutkintoihin, jotta moni kansalliset eurooppalaiset yritykset noudattaisivat erilaisia sopimuksia, koska ne ovat syyt tälle hirvittävän tilanteeseen, joka alueella vallitsee. Yksi kohta myöskin tässä pääsemässä on se, että voitaisiin nimenomaan antaa se sen, jotka ovat vastuussa näistä joukkomurista, mutta meillä on esimerkkejä siitä, että Eurooppa kun eh, suinkaan olisi unohtamassa Kongon väestöä. EFDD-ryhmän nimissä edustaja korrao. Kiitos puhemies vuodesta 60 alkaen, kun Belgian Kongossa itsenäisyyden on väkivallan kierre jatkunut. Tilanne ei ole kohentunut viime vuosinakaan presidentti Kavilan aikana, vaan voisi ajatella, että hän ei ole pyrkinyt ratkaisemaan, vaan ajattelun, että miten pitää kiinni vallasta seuraaviin vaaleihin asti. Muut kollegat ovat jo kuvanneet traagista tilannetta kivussa ja takangassa pohjoisosissa maata. Syyt ovat aina samat, eli maan rikkaudet ja niiden hyödyntäminen, raaka-aineiden ja mineraalien hyödyntäminen. Varmasti ehkä se, mitä voidaan täällä tehdä, on olla vähän tiukempi myös monikansallisia yrityksiä vastaan, eurooppalaiset yritykset siellä toimivat, että voitaisiin tutkintaa viedä eteenpäin riippumattomana yhdessä YK kanssa, Monusko mukaan lukien, joka on saanut hyvin epämääräisen tehtävän kuvauksen, siksi on ollut hyvin vaikea saada mitään aikaan vakauden hyväksi. Kun ajatellaan, mikä on YK tehtävä ylipäätään, niin on, ei oikeastaan ole mitään puhuttu mineraaleista tai siitä salakaupasta, jota käydään mineraalien kanssa. Tämä on jo kolmas päätöslauselma lyhyessä ajassa Konkoon liittyen. Minä olen sitä mieltä, että nyt on ollut korkea aika saada konkreettisia tuloksia. Ja se, että vain puhutaan ja puhutaan, niin se ei ole minkään väärti. Seuraavaksi ENF-ryhmän nimissä edustaja Schaffhauser. Je, je voudrais d'abord Haluaisin ensiksi kiittää kollegoita tästä oikeasta analyysistä. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Pitellaa. Tämä on maa, jota, josta pidän todella paljon. Olin siellä myös Fadim Koman väliaikaiskaudella ja minä silloin suora, seurasin tilannetta siellä tiukasti. Kongon demokraattinen tasavalta on hyvin rikas maa ja Kabila Kongossa tilanne on tämä, koska Uganda ja Ruanda ovat päättäneet vallata maan. Sitten Loran Kabila on, on vallannut maan ja sitten amerikkalaiset yritykset ovat tulleet maahan ja Kabila on sitten muuttunut patriotiksi ja, äh, ja täältä Brysselistä on tullut käskyjä Kabilalle ja myös Washingtonista ja sitten hänet on eliminoitu. Näitä nuoria manipuloidaan, sillä Kabilahan oli ruandalainen, hänestä haluttiin tehdä presidentti. Kaikki tämä on manipulaatiota. Kongon demokraattinen tasavalta tarvitsee nyt jälleen itsemääräämisoikeutta oikeutta, todellista armeijaa ja monuskoa, joka tukee rauhaa, ei mitään tällaista tekopyhyyttä, joka liittyy monikansallisten yritysten toimintaan. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Stiira gospodine predsjedniče. Kao što već rečeno sukob... Kiitos puhemies. Kuten täällä on jo todettu, epävakaus ja konflikti Kongossa suuresti liittyvät kisailuun rikkauksista, luonnonvaroista, varsinkin mineraaleista. Mineraalien ansiostakin Kongon kansan pitäisi olla hyvinkin vauras Tästä on tullut ikään kuin kirous. Yli 70 prosenttia väestöstä elää nimenomaan köyhyysrajan alapuolella. 30 prosenttia elää nälässä. Haluaisinkin kiittää tästä aloitteesta, joka on tehty Euroopan unionin puolelta niin, että voitaisiin paremmin hallita mineraaleja. Tarkoituksena on nimenomaan saada loppumaan myös salakuljetus ja saada maahan vakauskehityksen takaamiseksi. Tähän liittyy tietenkin myös korruptio, huonot instituutiot, huono hallinto. Siksi on tärkeää, että me vältämme kaikenlaisen manipuloinnin ja se, että lykätään presidentin vaaleja Kongossa. Minäkin olen iloinen siitä, että 11 kehitysrahaston ohjelma keskittyy nimenomaan siihen, että hallinto kohenisi niin että oikeuslaitos ja poliisi kehittyisivät. Näin on muitakin Afrikan maiden kohdalla mahdollisuus tehdä, että korruption yhteys epävakoita nähtäisiin paremmin. Edustaja Arena. Merci, president. Euh- Kiitos puhemies. Me olemme täällä jälleen kertaan hyväksymässä päätöslausumaa Kongon demokraattista tasavalta tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeisen päätöslausema, viimeinen päätöslausema pelkäänpää. Nyt on kyse Benin alueen joukomaras, kuten Pitellä sanoi. Siellä on kuollut tuhatta, tuhansia ihmisiä. Siellä puolentoista vuoden aikana yli tuhat ihmistä on kuollut. Siellä on lisäksi tehty kidnappauksia, raiskauksia, pak- maan sisäisiä pakolaisia on valtavasti. Tämä on tämä draama. Tämä Tämä, tähän alueeseen liittyy tiettyjä intohimoja, sillä siellä on rikkautta. Tässä pitää puhua siis myös mineraaleista, mutta täytyy sanoa, että neuvosto ei ole aina kuunnellut sitä, mitä me olemme vaatineet tämän suhteen. Kaikki ovat nyt samaa mieltä siitä, että monikansallisten yritysten pitäisi olla varovaisempia sen suhteen, mitä tuossa maassa tapahtuu, mutta siellä on nyt epävakaa tilanne, joka johtuu myös Kongon hallinnosta. Tämä on tuomittavaa, nämä rikokset siis, ja me vaadimme, että ei ole rankaisemattomuutta, että nämä rikokset tutkitaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vastuulliset pitää saada oikeuden eteen ja rangaistuksiin. Nyt vaalien alla tämä on vaikea, me tiedämme tämän, tämän ja nämä rikokset ovat yhä vakavampia Kongon demokraattisessa tasavallassa. EU yhdessä Afrikan unionin ja YK kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta vaalit pystytään tässä maassa toteuttamaan rauhanomaisesti ja läpinäkyvästi, ei siksi vain, että haluamme kunnioittaa perustuslakia, vaan siksi, että tämä on ainoa tae vakaudelle ja, ja kriisien välttämiselle. Nämä kriisit ovat humanitaarisia kriisejä. Kansalaiset ovat ensimmäisiä, jotka paikan päällä joutuvat kärsimään tästä Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta. Kiitos. Honorable. Edustaja Fotiga. Thank you, President. Uh, Kiitos puhemies. Kongon kansa joutuu jälleen kestämään uskomattomia julmuuksia, joita harjoittavat aseistetut joukot maan itäisessä osassa. Tämä tuli mahdolliseksi poliittisen epävarmuuden ajanjakson vuoksi, mitä tuli nimenomaan vallan siirtoon. Kongon demokraattisen tasavallan perustuslakia sanoa, että mahdollisimman pikaisesti. Vapaat vaalit täytyisi järjestää ja kansainvälisen asioiden seuraamisen ja maaliskuun turvallisuusneuvoston pääsemään toimeenpanon välttämättä sama kuin se, että annetaan Monskolle vahvistettu toimeksianto mahdollisimman pikaisesti. Ajattelen myös sitä, että poistettaisiin rankaisemattomuus. Siinä kansainvälisen rikostuomioistuimen pitäisi olla mukana. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa edustaja Votmans. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Me olemme jo vuosia puhuneet Kongon sisällissodasta ja olemme melkein jo unohtaneet, miten kaunis tämä maa voi olla rauhanomaisina aikoina, mutta nyt siellä kokonaisia kyliä tuhotaan, naisia tapetaan, äidit heittävät monuskon leirien aitojen yli lapsensa ennen kuin he joutuvat itse raiskatuiksi. Kongossa on ollut val- valtavia laajamittaisia raiskauksia. Tämä on todellinen seksuaalinen joukkomurha ja kansainvälinen yhteisö on ollut siellä kuitenkin jo paikan päällä 16 vuotta. Voivatko kongolaiset ollenkaan luottaa enää meihin ja monuskoon? Siellä ei ole luotu rauhaa, vaan traumoja. Meidän on mietittävä tämän vaikutuksia. Mehän tiedämme tämän kaiken. Kongo kärsii luonnollisesta rikkaudestaan, luonnonvarojen rikkaudestaan. Ja Kabila on nyt jo toisella kaudellaan vain ede- rehelliset ja avoimet vaalit voivat ratkaista ongelman. Meidän pitää edelleen tukea rauhanprosessia, sillä kyse on myös Monuskon mandaatista. Se pitää arvioida uudelleen. Rikoksista pitää rangaista ja vastuulliset pitää saada oikeuden eteen. Demokratille pitää antaa mahdollisuus. Haluaisin, että Kongo saa jälleen tulevaisuuden. Se on Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puhemies. Vuosien ajan tilanne on ollut dramaattinen Kongossa. Siellä on köyhyyttä, epävakautta, joukkomurhia, välineellistämistä, voimavarojen käyttöä, naapurimaat ja hallitukset yhtä lailla kuten kansal- monikansalliset eurooppalaiset. Ja seurauksena on, että siellä on 4000 pakolaisena joko ja puolitoista miljoonaa ulkopuolella miljoonia kuolleita. Ja totta kai kyse on kansanmurhasta ja YK tämän tunnisti jo 2010. Ja, täyt, ja kun tähän pitää olla tosi, tarvitaanko näin paljon uhreja. Viime kuukausina väkivaltaa kierteenä on vahvistunut. Mitä kansallinen yhteisö sitten oikein tehdä ja reagoida Kongon tapahtumiin? Kaikilla on raskas vastuu. Meidän täytyy vakauttaa maa ja saada Kabila vankilaan. Me tarvitsemme riippumatonta tutkintaa, myös Monuskon roolin osalta. Me tarvitsemme myös selvitystä rahoitukseen asetioryhmien osalta, kun emme tiedä, mitä siellä tapahtuu. Jouk- Kiitos, kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rivasi. Yksi minuutti. Euh, hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Julmuudet, joita on tehty Kongossa, vain vähentyvät edelleen. Vuonna 2014 annamme Saharopalkinnon äh, kollega ja tohtori Mukwegelle, joka auttaa seksuaalisen väkivallan uhreja. Nykyään kyse on jo lapsista ja vauvoistakin, jotka joutuvat näiden aseellisten ryhmien uhreiksi. Tässä on kyse joukkotuhoaseesta. YK raportissa ollaan pyydetty mekanismeja, joilla voitaisiin lopettaa tämä rankaisemattomuus. Joitakin rikollisia on, on tuomittu, mutta se ei riitä, sillä heitä on vielä paljon. Siellä ei ole oikeusvaltiota olemassa Kongossa. Tämä on ennen kaikkea seurausta laittomasta kaivannaistoiminnasta jota hoidettavat aseelliset ryhmät. Meidän pitää torjua tätä, sillä me olemme kaikki vastuussa näistä verimineraaleista, jotka päätyvät meidän puhelimiimme ja muihin elektroniikkalaitteisiin. Me olemme tehneet juuri ästekään, sopimuksen verimineraaleista. Sitä pitää noudattaa. Edustaja Zeller, kaksi minuuttia. Kiitos. Kiitos, puhemies. Aluksi hyvä uutinen Keski-Afrikasta entinen Kommunismin tavallaan varapresidentti Pembe on muutama päivä sitten kansainvälirikostumistumessa Haagissa tuomittu kuuden vuoden prosessin jälkeen 18 vuoden vankeustuomioon. Ja tämä tuo hiukan lohtua ajatellen lapsia, naisia, miehiä, joita hänen hallintonsa surmasi, raiskasi ja silpoi mutta muuta myönteistä ole kerrottavaa ajatellen niin ajankohtaistilannetta Kongodomassa tasavallassa. Poliittiset jännitteet lisääntyvät maassa sekä kun nykyinen presidentti Kavila kaikin keinoin pyrkii maali, marraskuun vaalipäivää lykkäämään ja tällä tavoin keinotokoisesti pidentämään vaal- virkakauttaan, jonka pitäisi päättyä vuoden lopussa. On hyökkäyksiä oppositiopolitiikkoja vastaan, minustuskieltoja ja kuolleita. Kaiken lisäksi on myöskin keltakuume epidemia, joka vielä kärjistää inhimillistä kriisiä maassa. Maan itäosissa taistelut hallituksen joukkojen ja aseellistettujen niin sanottujen kapinallisten kanssa ovat lisääntyneet ja muuttuneet yhä julmemmiksi. Pääsyy tälle on taistelu siitä, kenellä on pääsy arvokkaisiin mineraaleihin, tai alue, siis mineraali, joita tuolla alueella on saatavilla ihmisiä ajetaan näitä alueilta pois, heitä murhataan tai pakotetaan pakkotyöhön. EU, tämä parlamentti, on uudella asetuksella koskee näiden mineraalien tuontia konfliktialueilta ottanut tärkeän askeleen, mutta valitettavasti vain sopimusteksti on saatu aikaan, joka on hiukan epämääräinen ja, ja jää kauas siitä, mitä vastaavassa amerikkalaisasetuksessa on määritelty, joka jo on osoittanut olevansa tehokas nimenomaan tällaisten mineraalien maahantuonnin estämiseksi. Me voisimme lopettaa puhumisen, jos emme pysty tekemään johtopäätöksiä ja toimimaan niiden mukaisesti. Kiitos. Ja nyt edustaja Kienge, myös kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tänään olen Beeni. Miksi tuona aamuna lähdin muuta reittiä sen sijaan, että olisin jäänyt kotiin rauhallisesti lasteni kanssa. Miksi en pyytänyt miesteni mukaan? Miksi en liittynyt niihin 400 000 kanssamiehen, jotka ovat maan jättäneet paitakseen näitä väkivallan tekoja, mutta menekseni minne? Eurooppaan, Etelä-Afrikkaan. Ja jos sitten meidät oli pantu takaisin, koska meillä oli oikeutta kansainvälisen suojelun, minne olisimme palanneet? b mutta tunsin itseni turvalliseksi lähellä Monuskoa. Heidän tehtävänään on suojella meitä. Kansainvälinen yhteisö on näin halunnut. Mutta periaatteessa oikeastaan hyvä, että olin yksin, koska minun perheeni oli näin turvassa ainakin hetken. Ja sitten he säästyvät epäinhimilliseltä spektaakkelilta, kun nämä raakalaiset eivät pelkästään minua raiskaneet, vaan pieksivät minut teräaseen ja haravon ja lopuksi polttivat minut oli vielä tajuussani, mutta minä en pelännyt. Ajattelin teitä, lapsiani, ja kaikki oli hetkessä ohi. Ja kaikesta huolimatta olen onnellinen. Onnellinen, koska en tuntenut niitä kasvoja, jotka olivat katsojina kylässä ja seurasivat näitä joukkomurhia. Olen iloinen siitä, että tällä viimeisellä taipaleella olimme lähinnä aikuisia, tuskin lapsia ollenkaan. Ja kovin hekään eivät kestäneet, koska he lähtivät nopeasti pois. Ja olen iloinen myös siitä syystä, että kukaan ei nähnyt enää niitä jälkiä kehossani kidutuksen jälkeen. On suuri on, että kansainvälinen yhteisö on kiinnostunut kovin vähän tästä, mitä Itä-Kongossa tapahtuu. Ja kukaan viestimisekään ei ole siitä kiinnostunut. Hyvät kollegat, lokakuusta 2014 maaliskuun 2016 Vienin alue, kuten Loberojan Putembo, on nähnyt 1200 ihmisen kuolleen ja kukaan ei välitä siitä. Se on kansanmurha, häpeä ja kaikki on rankaisematta. Milloin saadaan Vienin oikeutta? Kiitos edustaja ja kiitos siitä, että tässä kerroitte omista kokemuksistanne. Ja nyt on vuorossa varapuhemies eh, Czarnetski. Teillä on puheaika yksi minuutti. Köszönöm. E, pani przewodnicząca! szanowni państwo! poruszająca. hyvä puhemies hyvät kollegat aikaisempi edellinen puhuja on edustaja Italiasta. Sanon seuraavaa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen takamiseksi, että tämä päätöslauselma todella toteutuu ei riitä, että hyväksymme päätöslauselmia ja nämä kaikki maailman maat allekirjoittavat nämä päätöslauselmat. Se ei riitä. Meidän on nyt tehtävä jotakin myös rikosoikeuden keinoin. Meidän on tuotava heidät rikosoikeuden eteen, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin. Eurooppa ei saa vaijata. Tässä on kyse meidän kunniastamme ja me olemme vastuussa näistä maista, jotka ovat aikaisemmin olleet siirtomaitamme. Ennen kaikkea tässä ovat vastuussa ne maat, jotka olivat siirtomaltoja. No, ja se meidän kaksi minuuttia, joka hyvä. Minä. Kiitos. Mutta demokratian Kongo on humanitaarisessa kriisissä, joka on vakavimpia sen historiassa joukkomurhat ja hyökkäykset jäisellä alueella aiheuttaa sen, että yli 3 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään alueelta pois ja monia on joutunut pakenemaan naapurimaihin. Hyökkäyks, siepaukset, katoamiset, naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta, joka on päivittäistä. Teot, jo ennen kaikkea lapsi haluaisin tuomita. Nämä hirvittävät tapahtumat tapahtuivat Benissä, Luverossa ja Tembossa. Ja Kysymys on tuollista 16 ihmistä, jonka henkilöstä ihmistä on kysymys, haluan ostaa kunnioituksen ihmisille ja heidän uudelleen heidän perheilleen. Ja se on kyrkeä samaan lisää yhteistoimintaa Kongon armeijan ja Monuskon välillä, koska se on ainoa tapa minun mielestäni, jolla voidaan toimia näitä aseistettuja joukkoja vastaan, kun Ruandassa käsin toimivat äh, joukot tai niin sanotut demokraattiset liittoutumat. On tärkeää, että Kongon viranomaiset mahdollisimman pikaisesti pystyvät estämään Wolframin tungstenin kaltaisten mineraalien laittoman hyödyntämisen, jotta voidaan estää aseistettujen joukkojen rahoittaminen. Ja, ja viime kädessä haluaisin vielä kiinnittää huomioon siihen, että on välttämätöntä järjestää seuraavat presidentin vaalit, samoin myöskin parlamentin vaalit, mikä olisi ratkaisevan tärkeää, jotta saataisiin aikaan vapautta, tasapainoa ja edistystä. On tärkeää saada aikaan istunnollinen järjestelmä pikaisesti. On tärkeää lopettaa rankaisemattomuus ja pyrkiä suopiosasumaan kansallisemman pikaisesti. Se, että Vempa on tuomittu tuomistumessa, on varmastikin hyvä esimerkki. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pantseri, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tilanne Kongon pohjoismaakunnassa on aika selvää. Mitä vastauksia tähän asti on annettu kriisiin, ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Sanoisin ihan vilpittömästi, että olen aika paljon krokoliin kyyneleitä täällä kyllä nähnyt myös salissa. Monen suusta, joka on myös ollut estämässä asetuksen hyväksymistä, jotta voitaisiin näiden mineraalin kanssa käytävää kauppaa. Ja moni on asettunut poikkiteloin, neuvosto, komissio. Neuvostolle ja komissiolle voi vain sanoa, että tämähän on jakomielitautista ja tekopyhää Ehkä pitäisi nyt olla jollain tavalla edes koherentti siinä, mitä sanoo. Asiat ovat hyvin selkeät. Jotkut asiat täytyy selvittää foorumilla sen selvittämiseksi, että me Euroopan unionissa emme olisi näin kyvyttömiä toimimaan tapahtumien edessä. Presidentti Kabilan on lähdettävä ja meidän täytyy luoda edellytykset poliittiselle siirtymälle. On todettava, että ei ole saatu riittävästi ratkaisua myöskin sotilaallisiin kysymyksiin, ajatellen armeijaa. Ja YK toimintakaan ei ole ehkä kaikkein valoisimpia esimerkkejä siitä, mitä voitaisiin tehdä kriisin ratkaisemiseksi. Siksi on aika omituista, että kaksi valtiota, jotka ovat osana missiossa Uganda ja Ruanda, ovat näitä kapinallisia tukeneet sotilaallisesti, joita he torjuvat samalla. Eli pitäisi sanoa, että tähän tarvitaan tutkintakomissio. YK pitäisi käynnistää tämä tutkinta, jotta todellakin päästäisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty. Se olisi hyvä viesti, ja varsinkin kun Euroopan unioni pääsi tästä kyvyttömyydestä toimia. Kiitos. Ja nyt edustaja Kukan puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Kongon demokraattinen tasavalta on jatkuvassa päällisen puolin, pä, päällipuolisen rauhan tilassa. Väkivallan ryöpsähdykset maan pohjoisosissa ovat jättäneet kaikki järkytyksen tilaan. Satoja murhia, katoamisia, raiskauksia ja infrastruktuurien tuhoamisia on nähty. Olemme nähneet vain heikkoja ja hitaita kansainvälisiä reaktioita näihin väkivallan tekoihin. Otan, tai lähetän osanottoni näiden uhrien perheille. Väkivalta on lopetettava ja kaikki aseelliset ryhmittymät on saatava laskemaan aseensa. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU, on, va, niitä on vaadittava olemaan enemmän läsnä ja tarjoamaan enemmän tukea aseista riisumiseen Monuskon on pystyttävä reagoimaan nopeammin siviilien suojelmiseksi. Lisäksi YK tutkimukset näistä rikoksista on toteutettava ja rikoksen tekijät on tuotava oikeuden eteen, jos rikoksesta ei joudu vastuuseen rankaisemattomuuden ilmapiiri jatkuu ja voimme odottaa vieläkin pahempia väkivallan tekoja. Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset ansaitsevat parempaa 20 vuoden väkivaltakierteen jälkeen. Kiitos. Nyt edustaja Furunzulika, teillä on puheaikaa yksi minuutti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvät kollegat, olen erityisen huolestunut heikkenevästä turvallisuustilanteesta KDTn pohjoisosissa, mitä olemme kuulleet joukko surmista, murhista, nais, lasten käytöstä armeijassa. Minä tuen siis vetoomusta, että KDTn hallitus ja YK operaatio Manusko tekisivät tutkintaa siitä, miten on epäonnistuttu muun muassa Manuskon toimissa, että saadaan aikaan vakautta Venissä. Tarvitaan läpinäkyvää riippumaton tutkintaa, jonka kansainvälinen yhteisö käynnistäisi me tarvitsemme selvitystyötä, jotta tiedämme kuka on hyökkäysten takana. Meidän täytyy saada aseet voimilta. Luberossa, Venissä Putetomassa kansalaiset ovat etusijalla, koska ihmisoikeudet, rikokset ihmisyyttä vastaan, rikokset on tuotava oikeuteen kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Kiitos. Ja nyt edustaja Assis, yksi minuutti. Signora Presidente, nas últimas décadas a República Democrática do Congo Kiitos. Viime vuosikymmenenä Kongon demokraattisessa tasavallassa väkivalta on vienyt monien ihmisten hengen. Tilanne on erittäin huolestuttava. Muutama päivä sitten YK erityisasiantuntijat sanoivat, että, että Kongossa saattaa tulla eteen Burundin tilanne, nimittäin nyt presidenttivaaleja lykätään, niin aseelliset ryhmät saattavat yrittää koko järjestelmän romahduttamista. Paramilitaariryhmät ovat itäisessä osassa jo hallitsemassa monia osia. EU on yritettävä vakauttaa aluetta. Se, mitä näimme vuonna 1994 Ruandassa, se mitä sille oppi koko maailmalle, Kongossa on ollut jo nyt kaksi sotaa. Meidän on muistettava ne. Meidän on annettava tukea Kongolle, kun se yrittää torjua köyhyyttä ja muita ongelmia alueella. Näiden joukkomurhien valossa meidän on painostettava Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta, jotta se noudattaisi kaikkien oikeuksia ja takaisi Afrikan unionin avulla toimivan hallintojärjestelmän. Kiitos, Osti Oberma, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. 6 miljoonaa kuolta viime vuonna, miljoonia paossa. Se osoittaa sitä, että paikallisen terrorin ja islamilaisen terrorin torjuminen tällä alueella, Boko Haramin torjunta, al eh, sitä vastaan käytävä taistelu ovat epäonnistuneet. Eli semmoinen terrori ulottuu nyt sinne Somaliasta ja länsi afrikkaan Ja nyt jo voimme valitella, hyvät näistä herrat, että nämä valittelusanat eivät sinänsä saa kovinkaan paljon aikaa, eli ovat hiukan tekopyhiä. Nyt tästä höpinästä on herättävä ja on ymmärrettävä, että selvästikin on tilanne se, että tämä tulee jatkumaan siihen saakka, kunnes raaka-aineet ja resurssit, kuten Wolfram, päätyvät väärin käsiin. Ja silloin sitten Euroopassakin teollisuus herää ja ryhtyy toimimaan. Ja niinpä Varmastikin tänään puhumme paljon, mutta emme varmaankaan ole kovinkaan paljon tekemään, mutta ennustan jo, että teollisuus tulee sanomaan meille, että meidän täytyy ryhtyä toimimaan. Tämä on jopa meidän tuotantomme etujen mukaista. Tärkeää on se, että esitämme omat ajatuksemme. Näin pääsemme puhujalista nyt loppuun. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Lyhyt, lyhyt luettelo on siinäkin. vaan antaa kaikille puheenvuoron. Tässä on tuttuja nimiä tästä listalla. Edustaja Caputo on ensimmäinen. Olkaa hyvä. Herra Caputo, teillä on puheenvuoro. Grazie, Presidente. la terza volta che ci occupiamo... Kiitos puhemies. Tämä on nyt kolmas kerta, kun olemme käsitelleet Kongon tilannetta. Tilanne on edelleen järkyttävä tässä maassa. On astikaan löydetty joukko jossa oli satoja ruumiita. Sadat ovat kuolleet, heidät on tapettu viidakkoveitsellä, kaikenlaista kidutusta on käytetty, naisia raskataan joka minuutti. Yli 15 000 ihmistä on kaapattu ja aseelliset ryhmittymät vainoavat ö, ihmisiä. Nämä ovat, tässä on kyse kansanmurhasta. On pyydetty kansainvälistä tutkimusta tutkimusta sen suhteen, mitä Pohjois-Kivussa on tapahtunut. Juuri nyt kansainvälisen yhteisön on puututtava asiaan ja lopetettava nämä julmuudet. On vastattava tähän paikallisten järjestöjen vaatimukseen. EU on, EU on päätettävä tämä draama. Edustaja Maria. Kongon demokratia tasavallassa voidaan sanoa, että se on suurin maa keskisessä Afrikassa. Se on yksi kaikkein rikkaimpia, mitä tulee luonnonvaroihin. Ja tämä on myöskin syy siihen, miksi väkivalta on puhjennut maassa. Me olemme juuri äskettäin hyväksyneet päätösaselman, jossa puhuttiin resurssien hyödyntämisen oikeudesta. On puisto, jossa suojellaan luontoa, joka on Unescon rekisterin mukaan hyvin tärkeä osa maailmanperintöä. Ja voimme todeta, että ensimmäiset tutkinnat on jo käynnistetty vuonna 2004 väkivallan tapauksista ja silloin valitettiin kuolemantapauksia ja myöskin on surmattu lapsia ja vanhuksia ja Euroopan unioni ei riittävässä välin arvostellut näitä julmia tekoja. Myöskin viittava siihen, että monet Euroopan monikansalliset yritykset ovat toimimassa alueella. On tutkittava sitä, miten pitkälti monikansalliset yritykset myöskin rahoittavat ja asestavat milisejä. Kiitos. Lista on lyhyt ja viimeinen, viimeisenä puheenvuoron saa edustaja Jakovcic. Kiitos, puhemies. Kongon demokraattinen tasavalta on yksi parhaimpia esimerkkejä siitä, että rikkauksista tulee kirous. Kyse on maasta, joka ei pysty hallitsemaan voimavaroja antamaan kansan palvelukseen, vaan se on ainoastaan eliitin käsissä, joka todellakin näitä rikkauksia hallitsee. Näin me olemme todenneet, ja tässä pitäisi ainakin kaksi asiaa toteuttaa. Pitää paikkansa, että tämä on jo kolmas päätöslauselmasta keskustelemme tästä aiheesta. Jotain tuloksia on nähtävissä. Kaksi asiaa tässä tarvitaan. Haakin tuomioistuimen on tehtävä päätöksiä, kuten hiljattain on tehnytkin. Se on mainio esimerkki siitä, että joskus asioita voidaan korjata. Ja minulla on itseni jotain kokemuksia entisestä Jugoslaviasta ja sen sodista, kun syylliset saatiin oikeuden eteen. Toiseksi meidän on toimittava niitä vastaan, jotka eivät noudata hyväksyttäjä tekstejä. Kiitos. Näin lista päättyi. Ja nyt komission nimissä annan nyt puheenvuoron komission jäsen Tibor Navracicille. Hyvä puhemies, tämä on ollut oikein hyödyllinen keskustelu. Kiitän parlamentin jäseniä näistä selkeistä sanoista. Jotkin Euroopan parlamentin jäsenistä olivat jääneet kaipaamaan komission toimien ja parlamentin päätöslauselmien seurauksia, todellisia vaikutuksia, mutta ulkoasian neuvosto 23. toukokuuta päätelmissään puhui Kongon tilanteesta ja tämä vastaa äh, tuota parlamentin päätöslauselmaa maaliskuun alulta. Siellä on samantyyppisiä muotoiluita ja 23. toukokuuta saadut neuvoston päätelmät toteavat, että reagoimme, jos tilanne huononee ja aiomme silloin tarkistaa toimiamme. Kiitos. Kiitos. Ilmoitan edustajille, että Meillä on seitsemän päätösmaesitystä ja näin keskustelu on sitten päättynyt vielä äänestys.